edustajalle Kutko. Pasamos ahora a las propuestas. Seuraavaksi sitten parlamentin valiokuntien nimitysehdotuksiin. Tarkistuksia ei ole jätetty ja siksi julistan hyväksytyiksi ehdotukset sellaisinaan kuin puheenjohtajakokous on ne hyväksynyt. Signora Harms, tiene usted la... Edustaja Harms, olkaa hyvä. Ja herr president. Herra puhemies. Me saimme eilen erittäin surullisen uutisen Grosnista, Tsetseniasta. Me kaikki tunnemme Natalia Estemirovan. Hän on tunnettu journalisti, hänet on murhattu, hänet on löydetty kuolleena, hänet kaapattiin Grosnissa ja hänet löydettiin tunnettiin kuolleena Tsetsenian rajalta. Natalia Estemirova teki töitä Memorialle Tsetseniassa ja me pyytäisimme, että me pitäisimme minuutin hiljaisuuden tämän journalistin kunniaksi. Hän taisteli ihmisoikeuksien puolesta Tsetseniassa. una Harms. Kyllä, edustaja